L'ordine del giorno reca la relazione. Seuraavana esityslistassa Sergio Koferatin mietintö osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen hallinto- ja ohjausjärjestelmän koskeva selvitys. Annan puheenvuoron esittelijälle. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan